Kiitoksia. Arvoisat valiokunnan puheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia kaikista kysymyksistänne. Viime viikkojen ajan olen saanut tavata kaikkia poliittisia ryhmiä ja niin monia koordinaattoreita kun vain olen pystynyt tapaamaan. Nämä keskustelut ovat mahdollistaneet sen, että olen saanut keskittyä niihin todellisiin kysymyksiin, joita jäsentelin tämän kuulemistilaisuuden alussa. Digitaalialalla on laajempikin rooli työpaikkojen ja kasvun, kuten myöskin investointien luojana. Digitaalisuus ja tietotekniikka on kaikkialla. Ne, vievät, ne kehittyvät päivä päivältä ja Euroopan täytyy pysyä tässä tahdissa mukana. Jos minut valitaan tehtävääni, niin niin digitaalisen yhtenäismarkkinoiden loppuun saattaminen on etusijalla toimissani, aivan kuten poliittisissa suuntaviivoissa on todettu, jotka puheenjohtaja Juncker julkaisi. Tämä tavoite ei pelkästään paranna talouttamme ja luo lisää työpaikkoja, vaan se parantaa myös kansalaistemme jokapäiväistä elämää ja lisää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä digitaalisessa ajassa. Se merkitsee sitä, että lisätään eurooppalaista digitaalista ympäristöä, parannetaan sitä ja luodaan tasaveroiset toimintamahdollisuudet kaikille. Se merkitsee myös sitä, että lisätään luottamusta verkkotoimintaan, verkkoon turvallisuuden lisäämisellä niin, että suojataan yksityistä ja kaupallista tietoa. Se merkitsee myös sitä, että poistetaan niitä useita esteitä, jotka ovat syynä tämän päivän pirstaloituneille markkinoille. Minä uskon, että digitaaliset yhtenäismarkkinat ovat se, mitä eurooppalaiset kuluttajat ja elinkeinoelämä todella haluaa. Nopeat yhteydet kaikille, ei esteitä ylirajojen Kaiken takana nykyaikainen ja toisinsa linkitetty infrastruktuuri. Se, että vastataan niihin EU-kansalaisten odotuksiin ja vaatimuksiin, jotta voitaisiin näin tehdä, aion työskennellä mahdollisimman avoimesti. Tehden sitä kumppanina ja neuvotellen ja vastavuoroisen luottamuksen merkeissä teidän kanssanne. Aion pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien valiokuntien kanssa. Kiitos. Komission jäsen ehdokas, vielä kerran minun täytyy teitä kiittää näin pitkästä kuulemisesta, aivan erityisesti kun ette viime viikkoina ole ollut aivan sataprosenttisen tervekkään, mutta näin valtavan kirjon eri aiheita olette tässä käsitellyt. Valiokuntamme käsittelee näitä digitaalisia sisämarkkinoita. Te olette saanut siitä nyt vastuukysymyksiä kantaakseen. Ja tämä kysymys on sellainen, että koko parlamentti ymmärtää sen, että digitaalisuus ei ole mikään erillinen kysymys, vaan talouden on kasvettava, kehityttävä ja tämä ulottuvuus liittyy kaikkeen siihen, mitä me jatkossa teemme. Me olemme valmiita ottamaan vastaan nämä lukuisat haasteet, jotta todella saisimme sen hyödyn, jonka me voimme saada elävästä, turvallisesta, luottamuksellisesta äh, internetmaailmasta, digitaalisesta maailmasta. Me teemme arviointimme äh, huomenna. Julkinen kuuleminen tapahtui nyt tässä. Jos haluatte kommentoida tilaisuutta ulkopuolella, niin totta kai netissä, internetissä se on mahdollista, mutta tämä oli kuitenkin tässä salissa tapahtuva kuuleminen. Meillä on kolme valiokuntaa mukana tässä kuulemisessa. Meillä on kello 11 huomenna koordinaattoreiden tapaaminen ja uskoisin, että sisämarkkinavaliokunta yhdistää arviot koordinaattoreiden kokoukseen. Eli huomenna kello 11 salissa 6Q2 siellä demokraattisesti päätämme, miten tästä eteenpäin. Kiitoksia kovasti ajastanne.